Ja ensimmäisenä Keski-Afrikan tasavalta pyydän edustaja Votekan ottamaan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej. Kiitos oikein paljon puhemies. Kansainvälisen yhteisön ponnisteluista huolimatta humanitaarinen tilanne ja turvallisuustilanne Keski-Afrikan tasavallassa on edelleen hyvin dramaattinen ja heikkenee. Euroopan äh, unionin äh, toimet ovat olleet äh, menestyksekkäitä. CD-valiokuntakin tämän hyväksyy, mutta katsotaan, että tämä EU-missio oli kerta kaikkiaan liian lyhyt. On valitettavia tapahtumia. Minuska eli YK-missio johti tilanteeseen, jossa mandaattia ei täysin saatu toteutettua minä kovasti arvostan YK pääsihteerin ponnisteluja, mutta katson, että kansainvälisen yhteisön tulisi lisätä omia ponnistelujaan tukeakseen Keski-Afrikan tasavaltaa. Muuten tilanne voi heikentyä ja radikalisoitua entisestään. Kiitos sitten Louis Michel. Oui, monsieur le... Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Tulitauko alkoi huhtikuussa 2015 ja pankissa järjestettiin kansainvälinen kokous ja sen myötä äh, tämä aseiden riisuntasopimus salli sen, että voidaan vihdenkin saada poliittista perspektiiviä. Pitää jälleen kerran kiittää Ranskaa sen osuudesta tähän eurooppalaisella valtiotasolla toivoa hieman lisää solidarisuutta ja sitoumusta. Haluaisin myös käyttää tämän osuuden ja onnitella edustaja Sansa Pansaa ja siirtymä viranomaisia tässä prosessissa. He ovat viime kesäkuussa laatineet lain, jossa oltiin laatimassa perustuslakia, josta järjestetään kansanäänestys pian. Tärkein viestini on, että ehdottomasti pitää järjestää yleisvaalit, jotka ovat vapaat ja avoimet ennen vuoden loppua. Eli että kunnioitetaan tarkasti tätä toimintaohjelmaa. Domnul eh, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Keski-Afrikan, Keski-Afrikan tasavallan tilanne on jälleen esimerkki tilanteesta, joka saattaa johtaa kansalaissotaan. Jälleen kerran meillä on afrikkalainen maa, joka on erittäin rikas luonnonvaroiltaan, siinä on mahdollisuuksia, mutta tilanne loppuu aina tietyn kaltaiseen siirtomavaltaan. Virallinen kolonialismi on tietysti loppu, mutta taloudellinen sellainen jatkuu varsinkin puutavaramarkkinoilla. Minun mielestäni tässä on kyseessä uusi epäjohdonmukaisen politiikan esimerkki meidän puoleltamme. EU pyrkii tarjoamaan tukea, mutta nyt nähdään aivan selvästi, että se millä tavalla puutavaramarkkinat toimivat, niin äh, kaikki raha menee suoraan tähän puutavaran rahoittamiseen. Se on konfliktin syy. Kiitos, Pantseeri, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Viimeaikainen äh, väkivallan äh, räjähtäminen eri uskonnollisten yhteisöjen välillä Keski-Afrikan tasavallassa on erittäin huolestuttavaa vuodesta 2000 2012 tilanne on pahentunut. Maa on tästä alkaen ollut kriisissä ja maassa on tehty järkyttäviä rikoksia, sotarikoksia sekä rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Meidän on ilmaistava kantamme selkeästi. Maahan tarvitaan toimiva oikeusjärjestelmä, jotta ihmisoikeusrikkomukset voidaan tutkia ja niistä langettaa seuraamuksia. On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni käyttää kaikkia mahdollisia välineitä tukeakseen Keski-Afrikan tasavallan hallitusta sen tämän kriisin ratkaisemiseksi kohti matkalla demokratiaa. Kiitos sitten Tunne Kelam. Kiitos puhemies. Syyskuussa oli uusia Taistelulta se osoittaa, miten volatiili tilanne on Keski-Afrikan tasavallassa. Olen hyvin huolissani siitä, että on uhka siitä, että näiden lahkojen väliset taistelut jatkuvat. Viime lauantaina kaksi kristittyä kirkkoa sytettiin tuleen ja muslimienkin kimppuun hyökättiin. Yksi kristittyjen johtajista todettiin murhata. Tämän takia tärkein tehtävä on rajoittaa väkivaltaa ja saada sovintoa aikaan maassa ja palauttaa oikeusvaltioperiaate ja lailliset vallit. Minusta on tärkeää välttää se, että vastustetta saadaan, että vältetään kristittyjen muslimin vastakkainasettelu esimerkiksi niin sanot antibalaka-joukot, hervätään vain kristittyjä, vaikka sen juuret ovatkin erilaiset. Sen takia kansainvälinen painostus ja humanitaarinen apu on tarpeen, ja kuten mainitsin, seuraavat lailliset vaalit ovat tulossa. Kiitoksia. Puhemies, kiitos. Sitten Sargentini, minuutti 30, olkaa hyvä. Dank u, voorzitter. Het conflict... Kiitoksia puhemies. Keski-Afrikan tasavallan konflikti on samankaltainen kuin Syyriassa ja Sudanissa yhdessä. Niiden kanssa se on yksi kaikkein suurimmista humanitaarista kriiseistä tällä hetkellä. Mutta Keski-Afrikan tasavaltaan ei kiinnitä niinkään paljon huomiota. Se näyttää olevan unohdettu. Kapinalliset siellä ovat vastuussa teloituksista, raiskauksista ja suurista ryöstöistä Puolet väestöstä tarvitsee apua, mutta apujärjestöt, kuten esimerkiksi Punainen Risti, eivät voi edes tarjota enää pääkaupunkeissa vankissa apua. Potilaiden täytyy mennä jalan sairaalaan. Ja kapinallisjohtajat maksavat ihmisille timantti- ja puutavarakaupan tulen avulla timanttituontikielto on ollut olemassa, mutta sitä kierretään edelleen. Ja näin varastot kertyvät välittömästi, kun voidaan virallisesti käydä timanttikauppaa. Nämä timantit tulevat uudelleen markkinoille. Ja siitä syystä meidän tulisi tarkastaa tätä tilannetta uudelleen. Se rahoittaa nimittäin näitä kapinallisia uudelleen. Eurooppalaiset yritykset ostavat myös tätä puutavaraa ja timantteja. Öö, näitä kapinallisista. Amnesty International on tehnyt tutkimuksia tästä. Belgialaiset yritykset ovat näin tehneet. Ja minä vetoan eurooppalaisiin yrityksiin, että lopettavat tämän, sillä varat menevät suoraan kapinallisia. Tällä tavalla tätä konfliktia ei saada lopetettua. Kiitos. Sitten Vergia minuutti. Onko hyvä. Excusez-moi. Pahoittelut. Keski-Afrikan tasavalta kohtaa pahimman humanitaarisen kriisin itsenäisyyden jälkeen koko väestö. Tätä koskettaa 2,5 miljoonaa ihmistä, eli puolet väestöstä, erityisesti lapsia, tarvitsee kierrystä apua ja ruoka-apua erityisesti. Tässä ei ole kyse vain uskontojen yhteydestä, vaan sen instrumentalisoimisesta. Turvallisuusuhkaa on havaittavissa ja timantti- ja puuvaroja käytetään siinä myös, ja monikaiset yritykset ovat tässä myös mukana. EU pitäisi siis toimia pääasiassa löytäkseen poliittisen eikä aseellisen ratkaisun pitää puuttua ongelman juuriin, eli alikehitykseen ja korruption torjuntaan pitäisi puuttua. Tarvitaan avointa tutkintaa näistä Ranskan rikoksista alueella, sillä sen toimia ei voida hyväksyä. Me emme äänestä tämän päätösohjelman puolesta toimet ovat epäonnistuneet, lopputulos valitettavasti se mikä on, ja epäilemme, miten vaalit voidaan pitää, voidaan pitää oikeissa olosuhteissa. Puhemies, kiitos. Sitten Venta minuutti. Kiitos, puhemies. Komission jäsen Keski-Afrikan tasavalta on yksi maailman köyhimpiä maita, ja niin kuin kollegat täällä ovat todenneet, sen humanitaarinen kriisi – on kaikkein järkyttävin äh, itsenäis, vuoden 1960 äh, saavutettu itsenäisyyden jälkeen. Äh, yli puolet muslimiväestöstä pohjoisessa tarvitsee humanitaarista apua, ähm, pakolaisia ja sisäisesti maan sisällä siirtymään joutuneita on valtava, valtava määrä. Ja Keski-Afrikan tasavarta tarvitsee paitsi humanitaarista apua, myös tukea ähm, esimerkiksi työpaikkojen luomiseen ja naisten äh, saamiseksi osaksi yhteisöä ja meidän täytyy parantaa turvallisuustilannetta. Kiitos. Minuutti. Kiitos, Gilles Barnier, minuutti. President, monsieur le commissaire. Puhemies, herra komissaari. Keski-Afrikan tasavallassa taas 61 kuollutta, 300 haavoittunutta viime viikolla Bangiissa. Olin osa parlamentin valtuuskuntaa viime helmikuussa, joka otti esille useita toimia ja ehdotuksia, jotka edelleen ovat ajankohtaisia, hyvä komissaari. Ensinnäkin meidän täytyy nyt nopeasti järjestää parlamenttivaalit. Tämä on erittäin tärkeä saada aikaisesti. Ilman sitä me emme voida saada aikaiseksi edistysaskelia. Meidän tulee myös riisua aseista kapinalliset. Se tulee ehdottomasti saada aikaiseksi ja jotta voidaan lopettaa epävakaus ja väkivaltaisuudet, niin vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin, jotka vielä eivät ole näin tehneet, että ne osallistuvat rahastoon, jossa on 54 miljoonaa euroa tuon maan kehittämiseksi. Se ei ole riittävästi. Täytyy toimia niin, että te, hyvä komissaari, olette proaktiivinen siinä mielessä, että kaikki jäsenvaltiot ovat osa tätä rahastoa. Minut. Kiitos sitten edustaja Sierra Minuutti arvoisa Kiitos puhemies. Mehän tiedämme, että luonnonvarojen riistäminen on kurjuuden ja köyhyyden syy koko Afrikassa. Keski-Afrikan tasavallassa monikansalliset yhtiöt riistävät timantteja, öljyä ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan puuta ja jalokiviä, niin nyt tietyt aseistautuneet ryhmät ovat ottaneet tämän kaupan haltuunsa, tapahtuu murhia ja niin edelleen. Kuinka kauan me hyväksymme sen, että monikansalliset yhtiöt riistävät Afrikan mailta niiden omat luonnonvarat ja milloin me päätämme sotilaspolitiikan sekä interventiopolitiikan, joka vain tukee näitä monikansallisia yhtiöitä? Entäpä sitten äh, hyväksymmekö sen, että nämä veritimantit pääsevät kansainvälisille markkinoille? Jäi. Kiitoksia kovasti nyt. Se mä menettelyn ilman puhujaluetteloa. Neljä kollegaa miten puheenvuoroa ja saavat sen. Sensoriikka minuutti. Mulțumesc mult, domnule președinte. The recent violence outbreak in Central African Republic between... Viimeaikaiset väkivaltaiset Keski-Afrikan tasavallassa eri uskonnollisten yhteistyön välillä on hyvin hälyttävää. Noin 50 ihmistä kuoli, 100 loukkaantui ja 30 000 on joutunut siksi pakolliseksi syyskuun jälkeen, joten sen takia pyydän, että lisätään apua, jotta voitaisiin vakauttaa toimintaa ja saada aikaan rauha keski tasavaltaan. Tarvitaan se, että jäsenvaltiot tekevät kaikkea että valtio voidaan vakautettua mahdollisimman pian ja varmistetaan sivilien suojelu ja että aseet saadaan riisuttua. Tämä johtaa vakautukseen, muuten tulee lisää pakolaisia. Keskevän tasavallan hallituksen pitäisi puuttua kriisin perussyihin, mukaan lukien köyhyys, alueelliset erot ja epätasa-arvo ja vahvistaa hallituksen rakenteita, jotta voisin torjua korruptiota ja edistää talouden toipumista. Ainoastaan voimakkaat toimet, joita tukee kansainvälinen yhteisö, voivat saada aikaan sovinnon ja palauttaa luottamuksen. Kiitos. Puhemies Marias, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Keski-Afrikan <coughs> tavalta on rikas maa. Sillä on timantteja, sillä puutavaraa. Kuitenkin nyt sillä on edessään pahin humanitaarinen kriisi sitten sen itsenäistymisen vuonna 1960. Kaikki 4,5 miljoonaa ihmistä on ongelmissa ja puolet näistä ovat lapsia. Ymmärrätte, miten vaikea ongelma on kyseessä. Nämä yhteenotot saattavat vaikuttaa uskonnollisilta. Siitä huolimatta niiden taustalla on taistelu mm, luonnonvarojen omistajuudesta. Samanaikaisesti timanttiyritykset ovat suoraan kytköksissä kapinallisiin, jotka taas puolestaan harjoittavat raiskauksia ja muita väkivaltaisuuksia. Siitä syystä meidän tulisi tehdä jotain, EU tulisi olla määrätietoisempi rauhan tuomiseksi tuolle alueelle. Luonnollisestikin timantit ja muut voimavarat tulisi ottaa käyttöön tuon maan kansalaisten auttamiseksi. Kiitos Jakobsic minuutti. Kiitoksia puhemies. Viime vuosina maassa on ollut käynnissä monia prosesseja, tilanteen normalisoituminen, sovinto ja nyt taas tilanteen uusi kiristyminen. Nyt todella siis myös meidän me vastaan on hyökätty. Ja tietenkin vaalit ovat kaikkein tärkein demokraattinen prosessi, ja jos kaikki hyväksyvät vaalien lopputuloksen, saattaa käydä niin, että vaalit johtavat ongelmienkin ratkaisemiseen, mutta piilotetut intressit, piilointressit, ajatellen juuri puuta sekä jalokiviä, timantteja ja muita luonnonvaroja ovat kuitenkin tässä pelissä mukana, joten meidän täytyy tukea tätä maata. Kiitos. Kiitos sitten Castaldo, yksi minuutti. Grazie, presidente. Repubblica Cent- Kiitoksia kovasti puhemies. Keskeisen tasavalta. No, tämä on valtio 2014 vuonna. Siellä yksi lapsi kuoli joka päivä. Ja tuhansia värvättiin aseellisiin joukkoihin pakotetusti. Tämä on ollut jatkuva, jatkuva toiminta vuosien ajan johtuen etnisistä ja uskonnollisista jännitteistä, mutta tässä oli sanotaan siitä, vaan sitä voisin kutsua taloudelliseksi neokolonialismiksi. on selvä ongelma, joka liittyy muun muassa kuljetusjärjestelmään. Näitä loukattuja ei saada, loukattuja ei saada sairaaloihin, juomavettä ei ole saatavilla lähes koko maassa. Tilanne on siis pahenemassa koko ajan, kun mennään kohti köyhimpiä väestönosia. Korao mainitsi mikä on monikansallisten yritysten rooli, mutta timanttiala on myös tärkeässä osassa tässä. Ne eivät olleet konfliktimineraaliasiakirjassa mainittu, jonka on täällä hyväksytty. Ja lisäksi rauhanturvaoperaatioihin liittyy ongelmia. Me tarvitsemme uskottavuutta ja meidän pitää riisua aseista nämä sotaa käyvät osapuolet ilman valvontatoimia. Ilman moni, moni yritys, monikansallisten yritysten valvontoimia tässä ei päästä eteenpäin. Puhemies, komission jäsen, olkaa hyvä. Dear colleagues. Hyvät kollegat, Parlamentin kiireellisen päätöslauselman hyväksyminen, joka koskee uusia väkivaltaisuuksia keski tasavallassa, on tervetullut. Euroopan unioni tuomitsee äskettäiset väkivaltaisuudet erittäin voimakkaasti, kuten ne löytyvät myöskin 28.9. annetussa ihmisoikeusasiamiehen lausunnossa. Nämä toimet maan sisäläisen ulkopuolella, niistä vastuussa olijat pitäisi saada äh, vastuuseen. Humanitaariset työntekijät ovat usein olleet iskujen kohteena, heidän työtään on estetty. Ei ole noudatettu kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Haluan ilmaista solidaarisuutemme näiden uhri, näille uhreille. Keski-Afrikan tasavallan väestön enemmistö vaatii konfliktien lopettamista ja he ansaitsevat sen. He vaativat myös rauhaa ja elpymistä. Aikana, jolloin maa on tulossa siirtymäkauden loppuun, nämä tapahtumat osoittavat, että toimet, sovittelu tulisi olla meidän prioriteetteinamme seuraavien kuukausien ajan. Haluan vielä toistaa sen, että EU tukee voimakkaasti siirtymäkauden viranomaisia ja lisäksi haluaisin erityisesti kiittää Catherine Sabapasha, joka on siirtymäkauden hallinnon johtaja. siirtymäkauden prosessille ei ole mitään vaihtoehtoa. Meidän täytyy ehdottomasti saada avoimuuden ja uskottavuuden taso aikaiseksi, joka johtaa sellaiseen lopputulokseen, joka kaikki voivat hyväksyä laillisen siirtymäkauden jälkeinen hallitus, joka ollaan perustuslaki takanaan ja kansan enemmistö. Tämä tulee kulkea käsi kädessä uusien ponnisteluiden kanssa, joiden avulla tuodaan takaisin sosiaalinen kohesio. Turvallisuus on toinen prioriteetti. Ei pelkästään vaalien mielessä, vaan Keski-Afrikan tasavalta on edelleenkin liian vaarallinen paikka. Ei saa sallia sellaisia osapuolia, jotka eivät noudata vihamielisyyksien lopettamista ja väkivaltaisuuden lopettamista. Euroopan unioni toistaa sen, että mitään sovittelua ei saada aikaiseksi ilman oikeutta. Älkäämme myöskään unohtako käynnissä olevaa humanitaarista kriisiä, joka kohdistuu miten puoleen, äh, anteeksi, yli puoleen väestöstä. Euroopan unioni tarjoaa edelleen tukea niille, jotka sitä tarvitsevat. Lisäksi se rakentaa siltoja humanitaarisen avun ja pitkän aikavälin humanitaarisen toimintavälille välille. Se on tämän rahaston tavoite, joka tähän mennessä on, tähän mennessä on ottanut käyttöön 208 miljoonaa euroa. Euroopan unionin täysin sitoutunut yhdessä kentällä olevien kumppaninsa kanssa auttamaan Keski-Afrikan tasavaltaa humanitaarisella alalla. Ja Keski-Afrikan tasavalta on nyt käännekohdassa historiaan. Tarvitaan hyvää poliittista tahtoa ja myös määrätietoisuutta Banguin johtajien parissa, kuten myöskin kansainvälisessä yhteisössä. Näin ollen on tärkeää, että tai Keski-Afrikan tasavalta pysyy toimintamme keskiössä tämän siirtymäprosessin erittäin kriittisessä vaiheessa. Tämän päivän kiireinen keskustelu on konkreettinen osa sitä, että Keski-Afrikan tasavallasta ei tule unohdettua konfliktia jälleen kerran. Um, s-au primit șapte propuneri de rezoluție depuse. Kiitos komission 7. tässä on päätöslauselmaesitystä. Olemme saaneet keskustelun siis päättynyt äänestys